tämänpäiväisiin ilmoituksiin seuraava. Neuvosto on pyytänyt 154 työjärjestyksen artiklan 154 artiklan mukaisesti kiireellistä menettelyä sovellettavaksi 1150-2000 asetuksen muuttamiseksi päätöksen 2007 kautta 2436 EC Euratomiin liittyen aiheena on Euroopan yhteisöjen yhteiset omat varat. Tämä on mielenkiintoinen otsake, eli se millä tavalla jäsenvaltiot kantavat kortensa kekoon yhteiseen talousarvioon. Ja äänestys tästä pyynnöstä kiireelliseksi käsittelyksi toimitetaan huomenna kello 9.00. Työjärjestyksen artiklan 105.6 mukaan valiokuntien puheenjohtajien kokouksen puheenjohtaja on ilmoittanut minulle, että ei ole vastustettu Ekon valiokunnan päätöstä